Ohjelma ei ole yhdelle puolueelle, eikä toisellekaan puolueelle Ukrainassa. Se on ukrainalaisille ja heitä tuemme solidaarisesti. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Koval. Sitten minuutin ajan kuukautta kautta NKR-ryhmän ryhmäpuheenvuoro. <clears throat> Herra kollega Kolicek. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, když se řekne Ukrajina,